Keskustelu on päättynyt ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan. Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Anes Kövius tulee korvaamaan Klaus Heine Leenen ja tämä astuu voimaan 12. maaliskuuta 2014 ja artiklan 7 kohdan 1 mukaisesti, joka liittyy Euroopan parlamentin jäsenten valintaan ja artiklan 4 ja kohtien 1 ja 4 mukaisesti parlamentti ottaa huomioon Anet Koviuksen valinnan ja tämä astuu voimaan 12. maaliskuuta 2014. Toivotan täten tämän uuden kollegan tervetulleeksi ja artiklan kohdan kolme ja sen kohdan kaksi mukaan työjärjestyksessä niin kauan kuin hänen valtakirjojaan ei ole tarkistettu. Kovius on Euroopan parlamentissa ja sen elimissä täysin valtuuksin sillä ehdolla, että hän on tehnyt ilmoituksen siitä, että hän ei harjoita sellaista toimintaa, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin toimien mukaan. Olen myöskin EPPltä pyytänyt pyynnön siitä, että koveus otetaan oikeusasioiden